Ladies and gentlemen, we are a few minutes late. Hyvät naiset ja herrat, olemme muutaman minuutin myöhässä, että eiköhän aloiteta tämä toinen osa tätä kokoustamista, joka on nyt julkinen kuuleminen hyvin tärkeästä asiasta, nimittäin yhteisen ulko- turvallisen puolustuspolitiikan meriulottuvuus. Kuten tiedätte, me olemme jatkamme Anna Gomesin äh, mietinnön pohjalta. Ja sinulla on varmasti paljon kysyttävää meidän puhujillemme. Kolme vierasta, jotka on tänne kutsuttu. Toivotan tervetulleeksi herra Hugh Griffithsin Tukholman Sipristä, eli rauhantutkimusinstituutista – ja herra Tiago Pitta Ekunia. En tiedä, miten tämä ääntäminen meni, mutta tässä kuitenkin, joka on siis Portugalin presidentti, meriasian neuvonantaja ja amiraali Lutzfeld, joka on edustajatella Saksan laivastoa, entinen esikuntapäällikkö. Ja herra Griffiths aloittaa. I think we agreed on more ja sovitaan siitä, että noin 15 minuuttia enintään kukin, ja sitten meillä on vielä vähän aikaa kysymyksillekin. Parliament, ladies and gentlemen. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tästä esittelystä. Eli Tukholman rauhantutkimusinstituutin SIPRin puolesta haluaisin sanoa, että pidämme hyvänä tätä mahdollisuutta tulla puhumaan tänne, vaikuttamaan teidän ajatuksiinne Euroopan meriturvallisuusstrategiassa. Tämä on äärimmäisen kiinnostava aihe, joka ei aina saa sitä huomiota, minkä se ansaitsisi. Ihan nopeasti tässä hieman taustaa liittyen hankkeista, ja, jota Sipri on tuottanut meriturvallisuuden alalla. Ensimmäinen tutkimus EUn ulottuvuudesta, joka tehtiin, oli pyyntö Ranskan puolustusministeriltä. Tässä on tämä alkulehti tässä dialla. Ja ne ratkaisut, joita pyrimme tuottamaan, olivat hyvin EU-pohjaisia. 2009-2010 vuosina meillä oli mahdollisuus tavata paljon, paljon asiantuntijoita, mukaan lukien Lutz, Feld, Amiraali, ja oli, kävimme myös vierailuja eri puolilla Eurooppaa ja näillä toimijoilla olisi erittäin tärkeä tehtävä meriturvallisuuden alalla. Tässä mukana oli tietysti Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA ja myös monia komission pääosastoja ja monia toimijoita, jotka ovat mukana meriturvallisuustoimissa. Eli tämä ensimmäinen tutkimus antoi meille hyvän ymmärryksen siitä erinomaisesta työstä, jota on tehty, mutta myöskin niistä haasteista, jotka liittyvät siihen, että otetaan käyttöön Euroopan unionin meriturvallisuusstrategia tulevaisuudessa. Ja tämä Ranskan puolustusministeriön raportti ei ole tällainen open source-raportti, mutta voin kertoa yhteistiedot, mistä saatte tästä lisää tietoa. Kyproksen poliisiraportti on saatavilla, sen sijaan sen voi ladata internetissä. Se on saanut paljon mediahuomiota, kun se julkaistiin. Siinä ensimmäisen kerran oli tällainen open source avoimen lähdekodin raportti, jossa puhuttiin esimerkiksi huumekaupasta, jota on tapahtunut viimeisen 20 vuoden ajan ja eri yhteyksistä. Tiedot tästä raportista. Tähän liittyy paljon tietoa. Tämä on hyvin tiivis raportti. Tulee Kyproksen äh, VMID-tietokannasta, alus- ja meriselkauksen tietokannassa. Siinä on erittäin paljon selkauksia. Siinä on 15 000 alusraporttia, jotka perustuu näihin meriselkauksiin, joita on tapahtunut. Siinä on sellaisia asioita, kuten esimerkiksi alusten omistajuudesta tai lipu, lipusta ja erilaisista muista tapauksista tietoja. Ihan nopeasti vedän yhteen raportin pääasialliset ö, löydökset. Nämä eivät varmasti tule teille yllätyksenä ennen kuin sitten menen yksityiskohtaisimpiin tietoihin. Ensinnäkin tämä meri ö, kuljetus siinä se tai meri kuljetukset ovat suurimmassa roolissa, kun ajatellaan erilaisia huumekauppaa ja muuta kuljetuksia, tupakan salakuljetusta ja väärennettyjä tuotteita kuljetetaan meritse. Ja merikuljetus on erila- e- ensimmäinen tai pääasiallinen tapa kuljettaa esimerkiksi aseita laittomasti Afrikassa, äh, Lähi-idässä ja suurin osa näistä äh, takavarinkoiduista ovat sellaisia tuotteita, jotka ovat tulossa tai menossa Iranin pohjois ja meriteitse. Tässä näkyy kategoria ykkösalusten tilanne. Kategoria ykkösalukset ovat sellaiset alukset, jotka ovat mukana esimerkiksi huumekaupassa. Ja siinä on arvioitu näiden osuus tässä salakuljettamisessa 91-2011 vuosina näkyy tässä tilanne. Sininen kolumni osoittaa, mikä oli osuus tietyllä aluksilla tässä toiminnassa. 2011 vuoden alkuun mennessä. Sitten punainen sarake osoittaa, mikä prosentuaalinen osuus tällä aluksilla on tässä tietokannalla Pano, Panamassa. Oli eniten aluksia, sen lipun ala seilavia aluksia maailmassa, ja se on numero ykkönen tästä tietokannassa, ja on kuitenkin suurempi osuus aluksia, jotka ovat mukana tässä kaupassa, jotka ovat Panaman lipun ala, kuin mitä voisi kuvitella. Ja tämä erotus on Pohjois-Korean osalta erityisen ilmeinen kun hyvin pieni määrä aluksia on rekisteröity, mutta se on kuitenkin kakkosena, kun ajatellaan tätä koko no, maailmanlaajuista salakuljetusta. No Iranin ja Kiinan osalta kaikki nämä la, la, lippuvaltiot, jotka ovat tässä ilmoitettu, ne ovat tällaisia avoimia. Siellä turvallisuussäännöksiä hyvin tai vähemmässä, maassa, vähemmässä mittakaavassa sovelletaan kuin muissa maissa. Eli tämä on sellainen asia, joka tulee ilmi meidän raportistamme, kun ajatellaan näitä lippuvaltioita, missä aluksia käytetään erilaisissa salakuljetuksissa ja mitä ne on re- rekisteröity. Eli tu- turvallisuusasetukset ovat erittäin tärkeä asia. Ja tässä on yksi dia, jossa puhutaan ää, tällaisista valvonnoista, satamavalvinnoista, PSCstä. Ja tämä on sellainen asia, joka hoituu EUn alueella erittäin hyvin. Jäsenvaltiot, EUn jäsenvaltiot ovat mukana Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjassa ja EMSA, eli Euroopan meriturvallisuusvirasto ja muu pääosasto ovat tehneet erittäin arvokasta työtä muiden eurooppalaisten kumppanien kanssa. Pariisin yhteisymmärrys pöytäkirjassa on otettu esille sellaisia aluksia, jotka ovat olleet, eivät ole noudattaneet kaikkia sääntöjä. Ja Yhdysvalloilla on oma järjestelmä, jo, jolla on tällainen musta lista myöskin. No, tämä meidän tutkimuksemme, joka perustuu tähän tutkimukseen, jonka aikaisemmin mainitsin. Tässä on vedetty yhteen kaikki nämä Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan eh, luetteloimat eh, valtiot. Tässä on 15 ensimmäistä eh, valtiota, jotka on siis tällä mustalla listalla Yhdysvaltojen rannikkovartioston ja Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan mustalla listalla sen jälkeen, kun näitä tietoja 2000 vuodesta eteenpäin ryhdytty julkaisemaan. Eli nämä 15 valtiota, jotka ovat salakuljetuksessa mukana, ovat tässä lueteltana tässä Yhdysvaltojen tapauksessa Pohjois-Korea ja Syyria ovat poikkeuksellisia, koska yleensä näiden maiden alla seilaavat, lipun alla seilaavat alukset eivät pysty, eivät pysty tulemaan Yhdysvaltojen satamiin ja tällaisia eh, satamatarkistuksia on pyritty kohdentamaan tiettyihin valtioihin. Pitää eh, panna merkille, että Kyproksen osalta tämä turvallisuustilanne on parantunut erittäin merkittävällä tavalla 2000-luvun alusta, ja Kyp Kyproksen, Kypros ei ole enää ollut Pariisin yhteisymmärryspöydäkirjan mustalla listalla vuosin. No mistä voidaan tässä puhua? On tällaiset äh, yhteydet, turvallisuus, yhteydet 87 prosenttia aluksista, jotka arvioitiin, ovat kategoria 1 aluksia, jotka ovat salakuljetuksessa mukana, jossa on nämä turvallisuusvalvonta rekisterit ovat erittäin heikolla tasolla. He ovat olleet mukana erilaisissa selkauksissa, tapauksissa ja erilaisia puutteita on ö, rekisteröity ja ne on kategorisoitu ei turvallisiksi aluksi. Mikä tässä on kiinnostava, vaikka emme ole pystyneet tekemään empiiristä tutkimusta vielä, niin kuitenkin osoitetaan, että tällaiset turvallisuusyhteykset ovat sellaisia, joita voidaan käyttää e, myös muiden meririkollisuus e, tapausten osalta, eli LIS-kalastus on yksi sellainen, ja myöskin merirosvous on sellainen asia, joka otetaan huomioon. On erilaisia tutkimuksia, mutta olen nyt varmasti näistä puhunut tarpeeksi. Nyt viittaisin sellaisen tuloksen tai sellaisen, siihen mietintöön, jota täällä on laadittu, Anna Gomesin mietintöön. Se on erinomainen ja siinä todellakin mennään tämän asian ytimeen. Ja tässä on tehty monien vuosien ajan tutkimusta. Siinä painotetaan sitä, että EUn viran, veronmaksajien rahoja pitäisi käyttää, ei pitäisi käyttää sellaisiin mekanismiin, jota EU on jo pyrkinyt tuottamaan hyvin. Esimerkiksi EMSAn yhteydessä on jo osoitettu, että pystytään suoriutumaan näistä tietyistä terve- toiminnoista hyvin ja tämä turvallisuusyhteydet ovat tärkeitä. Tässä tämä on realisuutta, tämä on tosiasia. Ne alukset, niillä aluksilla tai aluksia, joilla on heikot turvallisuusrekisterit, niitä voidaan tai pitäisi var, valvoa niillä toiminnoilla, jotka on jo EU:ssa käytössä. Kestävä holistinen lähestymistapa on tärkeä. Aivan kuten mietinnössä hyvin sanotaan, me tarvitsemme kokonaisvartaisen lähestymistavan, jotta voimme lähestyä tätä monimutkaista ö, haasteiden kenttää, sen pitää olla kestävä ja sen pitää säästää rahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää käyttää olemassa olevia resursseja ja mekanismeja, jotka ovat osoittautuneet toimivaksi. Eurooppalaiset alukset tai laivastot pienenevät ja yhteistyö jopa näiden leikkauksien aikana on äärimmäisen vaikeaa, mutta toisaalta EUn ja EMSan välinen yhteistyö, EUn yhteydessä voi osoittaa, että mitä voidaan tehdä. Tämä turvallisuusasiat ovat EUn meriturvallisuusstrategian ytimessä ja EU voi tässä erota Natosta. Me voimme saada aikaiseksi sen, että ihmiset ja kalastajat ja teollisuuden, meriteollisuuden toimijat lähtevät liikkeelle ja me voimme tai voin sanoa, että, että meri tai 2010 vuonna tapahtuva katastrofi oli suurin katastrofi, jota tällä alueella alalla on tapahtunut, eikä suurimmat uhat ole niinkään merirosvous tai muu sellaiset. Täytyy arvioida uudelleen eurooppalaista lähestymistapaa meriturvallisuuteen ja pitää ottaa huomioon, että on olemassa yhteyksiä ja pitää äh, tunnustaa yhteiset tavoitteet, riskit ja niin edelleen. Ja tämä joka, asia, joka on tässä mietintöluonnoksessa sanottu, on meille erittäin tärkeä myöskin. Joten yhteenvetona kyse ei ole siinä, että onko EUlla asiantuntijuutta tai mahdollisuuksia luoda reaali- todellisuuteen perustava meriturvallisuusstrategia – joka on jo näkyvissä tänään, koska kyllä sillä on, sillä on asiantuntijoita, sillä on teknologiaa, sillä on mekanismit, joilla voidaan tätä luoda. Meille kysymys on se, että onko olemassa poliittista ja byrokraattista tahtoa päästä eroon näistä esteistä ja luoda jotakin vielä täydellisempää. Tämä mietintöluonnos Euroopan parlamentilta on toivottavasti eh, askel oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, herra Tiago Pittai Kunja. Olkaa hyvä. Thank you very much and thank you uh, for... Kiitoksia ja kiitän Euroopan parlamenttia siitä, että sain puhua täällä tämän mietintöluonnoksen tiimoilta, joka liittyy tähän <clears throat> merelliseen ulottuvuuteen yhteistyö turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, mutta että on kysymys kokonaisvaltaisuudesta – ja puhutaan merellisestä ulottuvuudesta Euroopassa. Siinä puhutaan äh, meri, uh, merialueiden tuomista uhista. Ja tässä täytyy toimia koordinoidulla tavalla uuden strategian puitteissa. Mutta minun puheenvuoroni onkin siitä, että millä tavalla suojellaan EUn äh, merietuja. Onko aika tällaiseen merelliseen äh, turvallisuusstrategiaan? Ja lähtökohtaisesti, kun puhutaan merellisistä eduista, niin siinä on kyse siitä, että ymmärretään se perustavanlaatuinen merellinen ulottuvuus, joka on olemassa useimmissa keskeisissä haasteissa, jotka koskevat meitä tänään. Totta kai globalisaatio on periaatteessa koskee kauppaa ja, kauppa, ja kansainvälinen kauppahan tapahtuu pitkälti merikuljetusten välityksellä ja se merkitsee logistiikkaa ja lisääntyvää meriliikennettä, suurempia aluksia, kestävämpiä aluksia ja totta kai pitkällä aikavälillä se liittyy myös telakkateollisuuteen. Ja tästä kaikesta on kysymys. Totta kai toinen haaste, joka on keskeinen Euroopan kannalta, on äh, energiatoimitusten varmuus, energian toimitusvarmuus, ja tämä, tämä taas liittyy geopolitiikkaan ja energialähteiden valvontaan. On kysymys äh, offshore-purauksista ja äh, kuljetusreittien monialaistamisesta ja tankkereiden laajemmasta käytöstä. Ja on kysymys myös satamaterminaalista. Totta kai myös energian toimitettavuus, joka on osa energiapolitiikkaa, on kysymys uusiutuvista energialähteistä ja myös offshore-energiasta. Ja esimerkiksi Pohjanmeri ja tuuliteollisuus, tuulivoimateollisuus, on kuitenkin yksi tärkeä nopeimmin kasvavia teollisuuden aloja. Ilmastonmuutos, kun tarkastelemme ilmastonmuutoksen mukana tulevia haasteita, ja meidän täytyy ymmärtää se rooli, joka valtamerillä on ilmastonmuutokseen ja hiilidioksidipäästöihin. Ja, ja on kysymys kuitenkin ehkä suuremmista määristä kuin metsissä. Meidän täytyy puhua tutkimuksesta, mikä on ilmastonmallinnuksen rooli. Ja on kysymys sopeutumisesta ja ilmastonmuutoksesta ja vaikutusten vähentämisestä ja sitten meren, meren, merenpinnan nousemisesta. Kaikki nämä muodostavat uhkia, erityisesti rannikkoalueilla. Ja, ja on, totta kai meillä on ongelmana myös, että biodiversiteetti on hupenemassa. Tämä on yksi suurimpia virheitä globaalissa globaalilla tasolla, että pysäytetään eh, tämän biodiversiteetin eh, edistyminen. Tietenkin kuitenkin 70 prosenttia elämästä tapahtuu merialueille. Me tiedämme, mitä tapahtuu myös se, mitä me voimme tehdä, että voimme turvata eh, merialueiden turvallisuus on tärkeää kaiken kaikkiaan. Ja lopuksi tässä sanotaan niin sokerina pohjalla on turvallisuus. Meillä on uhkien, epätavallisten uhkien lisääntyminen on, on tapahtunut ripeästi merialueilla, ja tätä täytyy käsitellä niin ikään. Nyt jos tarkastelemme näitä haasteita ja me suhteutamme nämä haasteet Eurooppaan, niin merialueella tämä tapahtuu, muutos on dramaattinen, koska toisin kuin muilla mantereilla Eurooppa on edelleenkin se merellinen supervaltio, supervalta maailmassa, en nyt puhu tässä sotilaallisesta ulottuvuudesta, vaan puhun siitä, että, että niin kuin mietinnössä on sanottu, Euroopan hallinnassa on 40 prosenttia tästä laivastosta. Meillä on suurin merisatamien verkosto. Eurooppa on sellainen alue, jossa on tapahtu offshore-porausta sekä öljyn että kaasun osalta. Myös uusiutuvat energialähteet ovat e-, Euroopassa numero ykkönen. Me olemme myös merellisen turismin matkailun numero ykkönen. Ja meillä on myös suurin te- telakkateollisuus, ei tonnistosta, ei tonniston osalta, vaan lukumäärätään. ja merit meritutkimus on kehittynyt Euroopassa ja vesiteknologiaa on pitkälle tämä on jotain sellaista, joka välittömästi me panee ajattelemaan, mikä on Euroopan merellinen intressi. Ja kun puhutaan Euroopan johtajuudesta ja vallasta, ja tämä johtuu taas tietenkin maantieteestä. Euroopalla on, Euroopalla on paljon suurempi rannikkoalue äh, kuin Venäjällä ja USAlla. Kaksi valtamerta ja neljä merta. Eurooppa on tavallaan niin kuin saari merialueiden keskellä Euroopassa. Me olemme, olemme tottuneet navigoimaan. Jos tarkastellaan Euroopan unionia, meillä on neljä äh, saarivaltiota ja sitten monta muuta, jotka ovat äh, niemimaita. Portugali, Espanja, Tanska, Kreikka, totta kai Italia. Eurooppalaisten, eurooppalaisille merialueet eivät ole koskaan esteitä ole, vaan ne oikeastaan valtateitä. Ja nyt niistä on muodostunut myös markkina-alueita. Nyt tämän kaiken jälkeen, nyt kun ymmärretään ja oivalletaan, kuinka paljon tärkeämpi eh, merellinen ulottuvuus on ylipäätään Euroopan politiikassa – nyt kun me haluamme puhua Euroopan merellisistä eduista, niin ensimmäiseksi tulee mieleen vapaa kauppa, ja vapaa kauppa tarkoittaa periaatteessa navigoinnin vapautta. Tämä edellyttää globaalia turvallisuutta valtamerillä. Tämä on hyvin tärkeää. Turvallisuus kana, kanaaleissa ja merireiteillä ja, puhut, ja viennin ja tuonin strateginen merkitys Euroopan merelliset edut ovat periaatteessa taloudellisia etuja, mutta se vaatii rauhanomaisia ratkaisuja. Nämä vetävät kaikkia. Tässä, tähän eivät Euroopan edut pääty, kun myös meri, merialueiden kestävä kehitys on osa kest, merialueiden suojaaminen, se on keskeisin tärkeää rannikkoalueiden elämän kannalta. Jos tarkastellaan Eurooppaa, niin yli 40 prosenttia väestössä asuu rannikkoalueilla, 50 prosenttia bruttokansantuotteesta, bruttokansantulosta syntyy rannikkoalueilla Euroopassa. Niin, konkreettisesti puhuen, kalastuksen kestävä kehitys on tärkeä asia Euroopalle, Euroopassa ja muualla, ei pelkästään kala, kalakantojen säilymisen kannalta, mutta myös sen takia, että me olemme suurin kala, kalojen kulutusmarkkina-alue maailmassa. Kalan kulutus on alle 20 kiloa per, per henkilö per vuosi. Muualla Euroopassa on yli 30 kiloa. Ja kalastus on hyvin tärkeä Eurooppaalle ja eurooppalaisille ja turvallisuuden kannalta kestävä kehitys on tärkeää myös matkailun ja turismin kannalta. 66 prosenttia eurooppalaisista käyttää vapaa-aikansa meren äärellä tai veden äärellä. Tätäkin täytyy ajatella ei pelkästään taloudellisessa mielessä, vaan myös ympäristön, ympäristön kannalta. Sekin on merellinen etu. Totta kai ilmastonmuutos on seuraavana. Ilmastonmuutos on paljon suurempi uhka turvallisuuden kannalta Euroopassa pitkällä aikavälillä kuin mikään muu tavanomainen uhka, jota voidaan ajatella Ilmastonmuutos ja koko Euroopan ilmasto on tärkeä tietenkin maatalouden kannalta. Niinpä rannikkoalueen eroosio ja niin poispäin. Ja rannikkoalueiden e, elinkelpoisuus on tärkeää Euroopan kannalta. Ja siellä muutokset tapahtuu nopeammin kuin metsissä. Myös ilmastolliset edut ovat osa Euroopan merellisiä etuja. Energia, energian eh, itsenäisyys 40 prosenttia öljystä ja 60 prosenttia kaasusta eh, on jo porattu offshore Euroopassa. Ja kun puhuin autonomiasta, kolmans, riippumattomuudesta kolmansista maista ja put, eh, putkista, on, siksi onkin tärkeää, että porata offshore ja hyvin kestävä, kestävällä tavalla – poraus syvissä, syvillä merialueilla on laajenemassa Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Sitten uusiutuva energialähteen tuulivoima ja leviä, levän merkitys. Koko ilmastopolitiikka Euroopan unionissa on tietyllä tavalla liittynyt merialueisiin ja veteen. Energiaedut ovat myös osa tätä merellistä etupakettia Euroopassa. Sitten vielä puhuisin myös turvallisuudesta ja turvallisuuden kannalta e, varmastikin tässä paneelissa voidaan käsitellä tätä asiaa. Minä sanoisin, että riittää ehkä sanotaan, että kaksi kolmasosaa Euroopan rajoista on, on merialuerajoja. Ja eihän tässä enempää argumentteja tarvitakaan, että voitaisiin kehittää tätä turvallisuusulottuvuutta yhteisessä turvallisuuspuolustuspolitiikassa. tässä mietinnössä puhutaan uhkatekijöistä, me puhumme maahanmuutosta ja, ja ihmiskaupasta, laittomasta ihmiskaupasta, me puhumme um, uhkatekijöistä meidän takapihallamme, Välimerellä, Mustalla merellä, ja niin poispäin, siis meidän lähialueillamme. Tietenkin voidaan sanoa, että, että tällaisen kri, poikkeuksellisen kriisiaikoina, jolloin, joka nyt koskettelee Eurooppaa, luultavasti silloin merellinen turvallisuus tuntuu vähemmän tärkeältä. Mutta pikemminkin, asia on pikemminkin päinvastoin. Tällaisena kriisiaikoina on palattava perusasioihin. Ja se tarkoittaa Euroopassa myös sitä, että palataan maantieteeseen ja palataan valtamerien ja vesialueiden kestävään käyttöön. Monilla tavalla Eurooppa on nykytasollaan juuri valtamerien ja merien takia, ja se, nämä vesialueet ovat mahdollistaneet kaupan eri Euroopan maiden välillä, ja tämä on ollut osa teollista vallankumousta Euroopassa. Ja katsomme itään päin, niin, niin voidaan, voidaan puhua Iberian niemimaan löytämisestä ja navigoinnista ja kaikista näistä pioneeritöistä. Ei, maantiede on, se on historiaa. Silloin kun me tarkastelemme politiikan kehyksiä Euroopan unionissa suhteessa merellisiin etuihin, totta kai mere, meripolitiikka on yksi osa, joka on tärkeä askel eteenpäin, koska se on ensimmäinen yritys Euroopassa, Brysselissä, tarkastella merialueita kokonaisvaltaisella tavalla ja yrittää koordinoida integroidusti kaikki merialueiden näkökohtat yhteen. Uusi merillinen turvallisuusstrategia on luultavasti puuttuva äh, linkki tässä integroidussa merellisessä politiikassa, tietenkin tämä oli komission vetämä sitten komission äh, turvallisuus- ja puolustusresurssit ovat rajallisia. Tässä pyritään koordinoimaan enemmän tällaista merellistä toimintaa Euroopassa. Semminkin kun merialueen rajat ovat Euroopassa niin suuria, on, nyt on yritetty kehittää ympäristöstrategiaa osana merellistä strategiaa ja tämän merellisen strategian sateenvarjon alta tässä puhutaan merellisestä ympäristödirektiivistä, niin me puhumme merellismerialueen tutkimuksesta osana tätä kokonaisuutta. Ja viime viikolla esimerkiksi oli, otettiin uusi askel tässä alueellisessa ulottuvuudessa, merellinen alueellinen ulottuvuus Euroopassa. Tästä hyväksyttiin tiedonanto yhteisestä uudesta konseptista, joka sisälsi muun muassa rannikkoalueiden hallinnan, mutta edelleenkin tästä puuttuu rengas suhteessa turvallisuuteen ja paljon on luvattu, puhuttu luvattu turvallisuusasioista, mutta jos me olemme, vaikka me olemme parantaneetkin turvallisuutta viime vuosina, niin meillä emme ole kuitenkaan tällaista laajempaa turvallisuutta. Uhkatekijät kasvavat ja status quo on pysynyt samana en oikeastaan voisin lopettaa vaikka sanomalla, että merellinen turvallisuusstrategia Euroopan kannalta ei, se ei saa merkitä päällekkäistä työtä muun merellisen politiikan osalta. Merelliset edut ovat, eivät ole pelkästään turvallisuusetuja, ne ovat myös taloudellisia, ympäristöllisiä, ilmastollisia energiaintressejä. Mutta tietenkin ei voida ajatella yhden kehittämistä joka sitten kattaisi joka sitten kattaisi sellaisia sektoreita, jotka ovat osa toista politiikkaa. On kysymys tasapainon löytämisestä. Ei tässä keskitytä pelkästään turvallisuuteen ja meripuolustukseen, ja, vaan samanaikaisesti täytyy välttää päällekkäisen työn tekemistä ympäristö-, tutkimus- ja taloussektoreilla. Totta kai tavoitteet ovat tietenkin sellaisia, että merellisessä turvallisuusstrategiassa tähdätään rauhanomaisiin ratkaisuihin meriasioissa. Ja lopuksi sanoisin, jotta ymmärtäisimme tark- tarkkaan, mistä me puhumme, kun puhumme Euroopasta, tietenkin puhumme koko mantereesta, joka on paljon suurempi. Se on kaksi, kolme kertaa suurempi kuin Afrikka noin maa-alueeltaan, mutta rannikkoalueet ovat kolme kertaa suuremmat kuin Afrikan rannikkoalueet. Tästä on kysymys. Ja tietenkin jos joku kysyy, että miksi Euroopan pitäisi kehittää tällaista merellistä turvallisuusstrategiaa, niin tietenkin voidaan sanoa, että että, tota, että puoliksi syyllinen ja silloin olla maa, maantiedon sy, syyllinen. Felt. Kiitoksia sitten Amirali Felt, olkaa hyvä. Niin hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minun aikomuksena oli seuraavan 12-15 minuutin aikana hyvin lyhyesti puhua tästä meri alasta, jolla on vaikutusta yhteisen turvallisuuspuolustuspolitiikan ja sitten lopuksi vedän yhteen nämä asiat. Ei ole mahdollista kattaa kaikki asioita tässä puheenvuorossani, mutta odotan mielelläni sitten kysymyksiä teiltä tämän jälkeen. E, turvattomuuden lisääminen terrorismin ja laittoman siirtolaisuuden mukaan mukana, mukana on tuonut esille sen, että tarvitsemme paremmaa meriturvallisuutta ja puolustusta. Tehokkaampi, koordinointi, koordinoidumpi yhteinen toiminta on tapa, jolla voidaan vastata näihin erilaisiin haasteisiin. Paljon aloitteita on jo tehty jäsenvaltioiden osalta ja EUn osalta. Komission integroitu meripolitiikka ja siihen liittyvä hanke, jolla pyritään perustamaan yhteinen tiedotus, tiedon jakamisympäristö. Nämä ovat yleisiä hankkeita, jotka ovat käynnissä Euroopassa, mutta on myös muita aloitteita RICAP, esimerkiksi kaakkois aasiassa VRMTC Välimeren alueella, tai sitten esimerkiksi meriturvallisuustietojärjestelmä, joka on maailmanlaajuinen järjestelmä, joka liittyy Siinä on mukana 65 jäsenvaltiota mukana, eli tämä, nämä ovat aloitteita, jotka ovat jo aloitettu. Meidän tarkoituksena on parantaa merellistä turvallisuutta ja puolustusta. Ja ensinnäkin kyse on tiedon jakamisesta. Meidän pitää mennä tällaisesta vanhasta need to know lähestymistavasta need to share, eli tarve jakaa lähestymistapaan ja myöskin ottaa huomioon vastuu jakamisesta, tiedon jakamisesta. On olemassa sellaisia asioita, jotka tiedetään, on asioita, jotka tiedämme, että tiedämme. Me tiedämme, että on myös asioita, joita emme tiedä. Mutta sitten, tämä on tärkeä osa, on paljon asioita, joista me emme edes tiedä, että emme tiedä niitä. Ja tämä on meriturvallisuuden osalta erittäin tärkeä asia, ja siksi haluaisin kiinnittää tähän huomiota. Nämä periaatteet osoittavat yhden tärkeän ajatuksen tässä meriturvallisuudessa. Tämä tarve tietää on jäänne vanhoilta ajoilta, kun viestintätietojärjestelmät perustuivat hyvin rajoitettuihin radiotaajuuksiin, jossa pyrittiin sitten jakamaan tai välittämään muodollisia viestejä hyvin rajoitetussa muodossa. Mutta nyt kun otetaan huomioon tämän päivän tilanne, tämä elinkaari näissä laitteissa on lyhyempi ja ohjelmistot ovat paljon hienostuneimpia ja kehittyneimpiä, joten lähes kaikki tieto on nykyään internetissä saatavilla, joten nyt me tarvitsemme, meidän pitää muuttaa meidän ajatustapaamme, kun ajattelemme tätä tiedon jakamista merialueella. Ja erinomaisia esimerkkejä löytyy maailmasta, esimerkiksi ilmailun maailmassa avoin tiedon jako on ollut siellä normi jo vuosien ajan ja se on sitä jatkuvasti parannetaan. Merivalvonta antaa meille kuvan tällaisesta tilanteesta, joka on merialalla, jossa kaikki sidosryhmät toimivat. Siihen liittyy strategista vastuuta, operatiivista vastuuta ja taktista vastuusta. ketkä sitten ovat näitä toimijoita merialalla, kun ajatellaan maailmanlaajuista ja toisaalta paikallista lähestymistapaa. No, tämän meritietoisuuden päinvastainen, ikään kuin päinvastainen konsepti on merisokeus. Kansalliset parlamentit, yleinen EU, kansalaiset ja muut, näiden kaikkien toimijoiden pitää ymmärtää, mitä on tämän merivalvonnan ja meriturvallisuuden takana. Eli on tärkeää, että me suojelemme meriä. Se tuo meille vaurautta EUna. Se on esimerkiksi elintarvikkeiden sekä turvallisuuden habitaattien lähtökohta. Joillekin kuitenkin meri on myös se paikka, jossa tapahtuu laitonta, vaarallista ja rikollista toimintaa myöskin. Jos ei tätä tilannetta tunnusteta täysin, niin ei voida tehdä poliittisia muutoksia eikä voida parantaa meriturvallisuutta tyydyttävälle tasolle. On olemassa kuusi strategista e, pääasiallista toimia, jotka ovat vastuussa meriturvallisuudesta ja puolustuksesta. Ensimmäinen on YK, kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO, sitten toinen on y- Yhdysvaltojen laivasto ja rannikkovartiosto, ja niillä on oma meristrategia. Ja sitten kolmas on NATO, joka, jolla on oma meristrategia myöskin ja meriturvallisuusoperaatiopolitiikka MSO. Ja sitten neljäs on Euroopan unioni, komission ja oman meripolitiikansa puitteissa. Sitten viisi on Afrikan unioni, jolla on myöskin hyvin vakava aikomus ottaa käyttöön oma afrikkalainen meriturvallisuusstrategia. Sitten kuusi erilaiset maat, Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina sekä Pakistan ja Turkki. Nämä ovat yksittäisiä maitoja, maita, joilla on omat kunnianhimonsa ja strategiansa merialalla. Osana YKta IMO antaa hyvin tehokasta hallintoa ja toimii maailmanlaajuisesti ja tukee kaikkia alueellisia aloitteita. Mutta YKlla on kuitenkin hyvin rajallinen operatiivinen merikokemus, eikä sillä ole mandaattia ö, hyväksyä olemassa tai vahvistaa olemassa olevia la, lakeja. Unifil, sillä on oma tai UNIFIL on ensimmäinen YK on, merellinen operaatio. YK toimii eri tasoilla, strategisella, operatiivisella ja taktisella tasolla, mutta, ja tukee IMOta, vaikka Yhdysvaltojen senaatti ei ole kuitenkaan vielä UNCLOSia ratifioinut. Jos on olemassa yhteistä kollektiivista poliittista tahtoa, niin sitten voidaan puuttua eri, a, a, eri asioihin merialla. Meristrategia on sellainen, josta on tehty kattavampi strategia. Siinä on mukana siviili- ja sotilaspuoli, ja se on ollut erittäin korkealla tasolla Yhdysvaltojen osalta. NATO on myöskin ottanut ja hyväksynyt meristrategian ja meriturvallisuusoperaatiot ja EU:ssa e, tavoitteena on puuttua tai ottaa esille riskit ja myöskin toimia monitahoisella tavalla. E, Lissabonin e, sopimuksen voimaantulon jälkeen koordinointi EUn ja eri virastojen ja kolmansien maiden välillä on vahvistunut ja siksi koordinointi, yhteistyö erilaisissa merit, äh, meritoimissa on otettu paremmin muihin. Artikloissa 47 ja 222 Lissabonin sopimuksessa sanotaan, kuinka pitää toimia, jotta voitaisiin ehkäistä terroristiuhka jäsenvaltioiden alueella. EUn pitää käyttää kaikki mahdolliset resurssit, myös sotilasresurssit, joita jäsenvaltiot sille tarvitsevat. Artikla 222 Lissabonin sopimuksessa sanoo myöskin, että luonnolliset tai ihmisen luomat katastrofit ovat sellainen tilanne, jossa jäsenvaltiot voivat pyytää apua. Eli EU voisi käyttää erilaisia ö, toimijoita. Euromar 4 esimerkiksi toimii ja myöskin Frontexin operaatit ovat erittäin tärkeitä, tärkeitä elementtejä, joilla pyritään hallinnoimaan meriasioita hyvin. Ja Atalanta-operaatio myöskin on äh, Afrikan sarven alueella ollut erittäin suuri askel eteenpäin parempaan yhteistyöhön. Tämä on jotain sellaista, jota komissio on saanut aikaiseksi. Nyt haluaisin kiinnittää huomionne riskeihin, heikkoihin kohtiin ja uhkiin, jota EU ja sen kansalaiset kohtaavat. Olen jakanut tämän kolmeen, as, kolmeen alaosaan. Ensinnäkin riskit ja uhat, jotka liittyvät tai uhkaavat kansalaisia ja alueita, jotka tulevat mereltä. Sitten toiseksi sellaiset, jotka vaikuttavat yleiseen merietuihin ja sitten kolma, kolmanneksi globaalit resurssit, joita on saatu, saatu aikaiseksi. Nämä kaikki kolme asiaa ovat sellaiset, jotka liittyvät uhkiin ja heikkoihin kohtiin ja kaikki ne löytyvät tästä mietintöluonnoksesta, joka teille on jaettu, joten en nyt mene yksityiskohtaisemmin näihin. Mutta on erittäin tärkeää, että olemme tietoisia siitä, että nämä uhat ovat sellaisia, jotka ovat yhtä kattavia kuin myöskin meidän ratkaisumme niihin uhkiin pitäisi olla. Eli kaikki nämä uhat ja muut laittomat toimet merellä vaikuttavat ei ainoastaan Euroopan, mutta myöskin maihin Euroopan ulkopuolella. Esimerkiksi laiton siirralaisuus, eh, huumekauppa mereltä on osa, erittäin merkittävä osa rikollisuutta EU:ssa. Aivan kuten jo mainittiin, tämä LIS, laiton ilmoittamaton säätelemätön kalastus ja myöskin myrkyllisten aineiden dumppaus mereen ovat sellaisia vakavia uhkia, jotka vaikuttavat rannikkovaltioihin EU-hun. Ja se, kuinka huonosti maat pystyvät omat suojelemaan omia alueitaan, on erittäin heikko kohta. Tämä vaikuttaa, nämä kaikki asiat vaikuttavat eurooppalaisiin, jotka tekevät töitä esimerkiksi kansainvälisen kaupan yhteydessä tai myöskin Turistit ovat erittäin heikossa asemassa myöskin, ja turisteja menee yhä enemmän eksoottisiin eh, kohteisiin. Jossakin jäsenvaltiossa on tehty eh, toimia joko omasta aloitteesta tai suositusten perusteella. Tietyillä konfliktialueilla esimerkiksi on pyritty toimimaan nopeasti tarpeen tullen. Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että ulkosuhdehallinnon pitäisi pyrkiä asettamaan tällaisia pysyvämpiä järjestelmiä. Lopuksi voidaan sanoa, että tarvitaan EUn meriturvallisuusstrategia, joka perustuisi muutamaan perusperiaatteeseen. sinä ei pitäisi pyrkiä vain yksinkertaisesti saamaan aikaiseksi jonkinlaista sopimusta, vaan sillä pitäisi todella syvällisesti pyrkiä parantamaan nykyistä meriturvallisuustilannetta. Siinä pitäisi olla yhteinen, kestävä poliittinen tahto, johtajuus ja sitoutuneisuus. Eli poliittinen tahto johtajuus ja sitoutuneisuus. Ja pitäisi olla myöskin kapasiteettia uskovattavalla tasolla, siviili- ja sotilasjoukkoja. Sillä pitäisi olla kokonaisvaltainen lähestymistapa turvallisuusasioihin, joilla on merellinen ulottuvuus. Pitäisi myös ymmärtää tämä merikonteksti, yhteisö maailmanlaajuisesti ja olla myöskin sellaisia tapoja reagoida, joilla olisi maailmanlaajuinen ulottuvuus. Siinä pitäisi ottaa alueellinen eikä keskitetty EU-tason lähestymistapa. Meillä on, on erilaisia esteitä, jotka ovat merellä ja ne jak- ikään kuin heijastelevat sitä, kuinka yhdellä alalla voidaan toimia ja kuinka – siis tässä pitäisi yhteis, yhteistoimin toimia, jotta nämä, näistä esteistä päästäisiin eroon. Se, että tätä vakautta laajennettaisiin Euroopasta ulospäin, tämä vaatii visiota, poliittista rohkeutta, anteliaisuutta ja kestävää johtavuutta. Se, että meillä on poliittinen prioriteetti tällä alalla, se on sine qua non tässä asiassa. EUn pitäisi pyrkiä EUn kansalaisten edun mukaisesti ottamaan käyttöön tarvittavat välineet. Lissabonin sopimus mahdollisti tehokkaan yhteistyön edellisten pilareiden välillä, mutta tämä, näiden käytä, käytäntö, täytäntöpaneminen vaatii rohkeutta ja kestävää poliittista tahtoa ja tukea. Pitäisi ottaa huomioon ja kehittää yhteinen alueellinen ulottuvuus kaikkiin meriturvallisuuteen liittyviin toimintoihin. Tässä pitää ottaa huomioon kaikki sidosryhmät ja vastuu pitää jatkaa jäsenvaltioiden ja kaikkien EUn viranomaisten välillä parlamentin neuvoston komission ja myös sotilas komitean ja henkilöstön alla. Jotta tähän päätäisiin, päästäisiin, me tarvitsemme eurooppalaista meriturvallisuusstrategiaa, jonka pitää kehitellä Anteeksi, täällä tulkit pyytivät teitä puhumaan hieman hitaammin. Yes. Uh, I, I'm, I'm sorry, it's only, only one sentence. Pahoillani, tässä on ainoastaan yksi lause enää jäljellä. Sanon sen erittäin hitaasti. Jotta me pääsisimme tähän, me tarvitsemme eurooppalaista meristrategiaa, jota pitää kehitellä yhteisessä prosessissa kaikkien viranomaisten kesken. Ja jotta ei sitten jätettäisi pois ketään viranomaista tästä prosessista. Tämä on tärkeää, koska muuten tämä strategian kokonaistarkoitus olisi vesittyisi. Me tarvitsemme yhtenäisyyttä, me tarvitsemme poliittista sitoutuneisuutta ja johtajuutta. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia kaikille puhui. No niin. Kukas jäsenistä haluaa kysyä ensimmäisen kysymyksen, heittää ensimmäisen kiven tavallaan? Okei, okay, Mr. Galler first. Herra Kaaler, oikeastaan pyytäisin kaikkia jäseniä puhumaan korkeintaan kolme minuuttia. Ja, vielen dank. Kiitoksia näistä esityksistä. Täytyy sanoa, että kaikki kolme miellyttivät meitä sisällöllisesti. Näin ihan spontaan suoralta kädeltä voin oikeastaan allekirjoittaa kaiken, mitä sanoitte analyysiltään, analyysin osalta ja myös poliittisten johtopäätösten osalta. Ja toisaalta katson, että on käynyt selväksi, että kaikki se, mitä me tarvitsemme, edellyt siihen, siinä oikeastaan poliittinen tahto on olemassa, tuli esille jo ensimmäisessä ja myös kolmannessa esityksessä tältä kannalta tarkasteltuna tehtävä tämänkin alivaliokunnan tehtävä on huolehtia osaltaan siitä, että käydään tarvittavat keskustelut ja siirretään ne täysistuntoon, tai täysistunnon tasolle ja toisaalta myös jäsenvaltioiden tasolle. Mehän tiedämme, että, että nykyinen sopimustilanne aina aivan erityisesti vaikeutuu silloin, kun on kyse siitä, että turvallisuus- ja puolustusasioissa pitää saada jotain rahoitusta aikaan me tarvitsemme, silloin me tarvitsemme välittömästi jäsenvaltioita. Ja silloin kun on kyse siitä, että saadaan strategia luotua merellistä turvallisuutta varten, niin siinä meillä on oikeastaan samansuuntainen tilanne, mutta samalla myös samantyyppinen uhkatilanne. Me olemme kaikki, kulkemme kaikilla, kauppalaivastot kulkevat samoja reittejä täältä Itä-Aasian ja toiseen, toiseen suuntaan. kaik silloin käytetään samoja reittejä. Energia, joka saadaan tai kaasukentiltä kansainvälisten kumppaniemme toimesta, jota me myös, joita me myös tuemme, nekin kulkevat samoja reittejä pitkin Eurooppaan. Ja se tosiseikka, on kuitenkin se, että kaikki esivaltiot eivät pysty samalla tavalla ö, käyttämään kapasiteettiaan ja kykyjään merellisellä sektorilla. Tämä kysymys on myös resurssien kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Kaikki myös on rannikkovaltiot, jotka ovat suuria kauppamaita, ja niiden toiminta vaikuttaa myös niistä riippuvaisiin valtioihin – ja tällä sektorilla meidän etujemme puolustaminen, äh, taloudellisten etujen puolustaminen merialueella, se olisi ähm, sovelias äh, ja sovelias ja selvästi rajattu alue. Ja siinä sitten tarvitaan myös yhteistä tulevaisuuden rahoitusta. Jos, poliittinen tahto, jos poliittista tahtoa on, tästä tulee kyllä todellakin jännittävä kehitys, jos me EUn tasolla pystymme yhteisesti äh, rahoittamaan aluksia ja muita muita laitteita, koska kuten sanoin, me, me käytämme näissä asioissa samoja reittejä ja meillä on samanlaiset edutkin. Ne ajat, jolloin eri jäsenvaltiot ö, tukivat erilaisia merirosvoja toisen vahingoittamiseksi, ne ovat kuitenkin onneksi jo olleet pari vuosisataa menneisyyttä, muutama, muutama vuosisadan takana ja siinä mielessä uskon, että ne uhkatekijät, jotka vaikuttavat meihin, koskevat meitä kaikkia. Siksi meidän pitäisi myös yhteistyötä vastauksia. Kiitoksia. Ja pitäisi myös rahoittaa nämä vastaukset. Thank you very much, Madame Nik- Kiitoksia. Sitten edustaja Nikolai. Thank you for, uh, for your... Kiitoksia teidän esityksistänne. Minä voin allekirjoittaa kaik- lähes, oikeastaan lähes kaikki nämä visiot. Ja ja tietenkin tulevaisuudessa merialueet ovat hyvin ratkaisevia ja sitten 50-15 vuoden päästä jää nähtäväksi, mitä on tapahtunut. Valitettavasti emme ole riittävän varautuneita tällaisiin merialueiden konflikteihin. Ja merellinen ulottuvuus turvallisuuspolitiikassa muodostuu kyllä haasteelliseksi Euroopan politiikan tasolla. Minulla on muutama kysymys, jotka liittyvät näihin esityksiin aloitanpa. Mehän tiedämme, se mitä sanoit, että me tiedämme mitä tiedämme, me tiedämme mitä emme tiedä, mutta vielä tärkeämpää on se, että tärkeää jakaa tietoa ja valitettavasti emme meillä ei ole adekvaatteja mekanismeja tähän. Uskotteko te, että noin kansainvälisen lain tasolla, kansainvälisen oikeuden tasolla, kun puhun merellisestä ulottuvuudesta, tarvitaanko jotain uutta lähestymistapaa jossa arvioidaan yleissopimuksia, mutta jos arvioidaan myös instituutioita, luulenpa, että nyt on korkea aika tehdä muutoksia. Meidän täytyy päästä itse asiaan. Ja toinen kysymykseni liittyy merelliseen naapuruuteen. Välimeri on tärkeä, mutta että Mustameri on ehkä vähemmän relevantti nyt tällä haavaa, tuntuu siltä. Mustameri on tilanteessa, jossa on parikin kiinnostavaa asiaa. Turkki, joka on oleellinen toimija, ei pelkästään Mustalla merellä, mutta myös siellä Välimerellä, ja Venäjä, joka on kehittänyt, aikaisemmin konkreettista politiikkaa tälle alueella, mutta nyt lähestymässä välimertakin. Tämä ei aikaisemmin ole ollut Venäjän politiikassa spesifi ulottuvuus. Mikä on teidän näkemyksenne tähän? Sitten kolmas kysymys liittyy mahdollisuuteen saada kaksi oleellista, oleellista blokkia vedelliseen politiikkaan. Yksi niistä liittyy Kiinaan, josta on tullut oleellinen toimija äh, Tyynenmeren Aasian puolella, ja sitten Yhdysvallat, joka on edelleenkin oleellinen toimija Atlantilla ja, ja Tyynenmeren pohjoispuolella tai pohjoisilla alueilla. Mitä te uskot, mitä te tuumaatte näistä näiden kahden näiden äh, tekijöiden kehittämisestä, noin niin kuin globaalilla tasolla? Kiitoksia kovasti ja, ja ymmärsin, että Roman Gomez haluaa puhua viimeiseksi. Annankin puheenvuoron herra Pytikofferille. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy tunnustaa, että, että, että kyllä täällä olisi paljonkin kysyttävää. Ensinnäkin voin olla tästä riskiarviosta ja riskianalyysistä. Sen ymmärrän hyvin. Mutta sitä en oikein vielä ymmärrä, on ennen kaikkea se, mikä on yhteys tämän hyvin kattavan konseptin, riskianalyysin ja toisaalta meidän realisten kykyjemme taas välillä. Jos ymmärsin Gaalerin oikein, hän periaatteessa, kun hän sanoi, että EU-laajuinen rahoitus niin silloin se edellyttää oikeastaan jo Euroopan tason laivastoa. Tämä tuntuu kuitenkin, niin, tämä tuntuu kuitenkin, kun ajatellaan kyvyttömyystä pooling and sharing osastolla, niin tämä tuntuu aika, aika, aika tota pitkälle viedyltä tulevaisuudelta, tulevaisuuden musiikilta. Ja se strategia, joka sitten liikuttaisi tällaisia tulevaisia melodioita, on ne sitten toivottavia tai ei, niin eihän se käytännön tasolla oikeastaan mihinkään vie. No kyllä, meillä on tiettyjä eurooppalaisia kauppaituja ja kysymys siitä, että onko, onko, onko Etelä-Kiinan merellä turvallisia laiva, laivareittejä Euroopan kannalta. Mutta mitä mitä eh, eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla pitäisi ehkä tehdä tällä alueella, jotta voitaisiin lisätä merellistä turvallisuutta. Haluaisin eh, saada niin kuin, käytännön tasolla ymmärrettyä tämän. Ja tästä nyt kertaasti pyytäisin esittelemiöitsijöitä, että mikä on tämä visio Euroopan ulkopuolella, mitä se tarkoittaa käytännössä kymmenen vuoden säteellä. Mitä, mitä me aiomme puuhata? No järkevällä tasolla. Vielen Dank, Herr Butikoffer. Äh, Kiitoksia, Herr Butikoffer. Rova Gomez. So the... Kiitoksia kaikille asiantuntijoille näistä äärimmäisen kiinnostavista esityksistä. Olen työstänyt tätä mietintöä ja olen todellakin oppinut paljon teidän esityksistämme ja voin ammentaa paljon näistä tutkimuksista, joita te olette kehitelleet. Ja kiitoksia myöskin näistä kommenteista, joita sanoitte minun mietinnöstäni, josta tässä nyt keskustellaan. Haluaisin kysyä teiltä muutaman kysymyksen, jotka tulivat esille näistä esityksistänne. Ja Griffithsiltä haluaisin kysyä, mikä on teidän arvionne ja Siprin arvio siitä, mikä on todennäköisyys, että jonkinlainen suurempi katastrofi tapahtuisi, sellainen, mihin kuka yksittäinen jäsenvaltio ei voi, tai mitä yksittäinen jäsenvaltio ei voi käsitellä yksin, joka vaatisi EUn koordinoitua toimintaa. Ja nyt kun puhutaan katastrofeista, kuten se katastrofista tai ne katastrofit, jotka on mahdollisuuksia, kun otetaan huomioon nämä nykykehitykset, aivan kuten pitää kunnia mainitsi esityksessään, mutta myöskin terroristihyökkäyksen mahdollisuus on otettava huomioon. Minulla on vieraita muista EU-toimielimistä, saan paljon yhteydenottoja kansalaisilta, erityisesti tanskalaisilta, joka on, jolla on myöskin tällainen laivastotausta. Ja olen saanut tietoa, että jotakin tällaista olisi valmisteilla. Eli sellainen hyökkäys, joka olisi eh, tärkeitä infrastruktuureja vastaan kohdistettu satamia tai jotakin sellaisia, jolla olisi suuria vaikutuksia Eurooppaan, kun ajatellaan ihan ihmishenkiäkin. Ja eurooppalaisissa satamissa Yhdysvallat on toteuttanut sellaista ää, eh, konttien läpivalaisuja, jotka ovat menossa Yhdysvaltoihin, jossa ikään kuin sitten herää sellainen ajatus, että jotakin tällaista olisi valmisteilla. Miksi tämä ei ole sellainen asia, jota on otet, joka olisi otettu yh, esille kansalaisten keskuudessa? Onko tämä sellainen asia, jota eurooppalaiset viranomaiset valmistelevat tällä hetkellä? Kun ajatellaan ihan tällaista turvallisuusnäkökulmaa, niin sanotusti. Sitten haluaisin Griffithsiltä myöskin kysyä, että mitä, jos meillä on jonkinlainen kaukainen konflikti, esimerkiksi konflikti, toivottavasti näin ei tapahdu, mutta konflikti esimerkiksi eh, Kiinan merillä. Voiko EU vain jättää sen huomiotta ja vain kiinnostua omista suorista eduistaan, kansalaisista ja niin edelleen. Vaatiiko tämä EUn puolelta jonkinlaista meristrategiaa, eli onko tämä osa sellaista, onko tämä tärkeä siinä yhteydessä? Sitten herra Pitä Kunjalta haluaisin kysyä, Oletteko samaa mieltä siitä, että Euroopan rannikkovartio vartiosta olisi hyödyllinen. Tämä on sellainen ehdotus, joka tulee myös muiltakin yhteistö, yhteisöiltä, kun ajatellemme esimerkiksi valiokunta, valiokuntaa siinä, kun esitettiin esitys siitä, että kuinka järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota torjutaan, niin yksi ehdotus olisi siis se, että EUn pitäisi kehittää oma rannikkovartiosta. Meillä on Frontex, joka käsittelee hyvin rajallisia ilmiöitä. Sitten ne tietysti voivat sisältyä tällaisiin muihin toimintoihin, mutta meillä ei ole varsinaista rannikkovartiostoa, joka käsittelisi monia muita uhkia meidän eduillemme ja meidän turvallisuudellemme. Eli onko tällainen haluttavissa ja nähtävissä? Ja sitten mainitsitte myöskin tarpeen Eli sen, että meidän pitäisi olla vähemmän riippuvaisia energiatoimituksista. Niin meillä on putkistoja tietysti, ja putkistot ovat sellaiset, joihin voidaan hyökätä helpommin kuin muun tyyppisiin energiavälitystapoihin. Ymmärsin, että teidän mielestämme meidän pitäisi olla vähemmän riippuvaisia putkista ja enemmän ehkä muista kuljetusmuodoista, esimerkiksi merikuljetusmuodoista. Auttaisiko tämä parempaa turvallisuuteen? Kuinka tämä voidaan yhdistää siihen, mitä EU tekee, mitä investointeja EU tekee kaikissa näissä putkiverkosto maissa, joissa sit pyritään yhdistämään näitä Pohjois-Afrikkaan, lähi ja niin edelleen Venäjä ja tänne on, ollaan valmiita käyttämään paljonkin varoja eurooppalaisten verkostojen kehittämiseen. Niin, sitten voisiko joku teistä vastata siihen, että mitkä ovat vaikutukset meidän turvallisuudellemme, kun otetaan huomioon, että meillä on talouskriisi tällä hetkellä Euroopassa – on olemassa aasialaisia toimijoita, kiinalaiset, mutta myös muita toimijoita on olemassa, jotka ostavat strategisia kohtia Euroopassa, kun ajatellaan vaikkapa Pireusta, satamaa. Kiinalaiset ostavat sieltä ja myöskin Portugalissa on paljon potentiaalia, jota singaporelaiset hallinnoivat minkälaiset näkyvät Siinä on erittäin suuret hyvät näkyvät kaupan osalta ja sitten voitaisiin mainita myöskin, että siellä on paljon rajoituksia, ehdollisuuksia, joten en tiedä. Niin, haluaisin, että te hieman pohtisitte ja avaisitte tätä asiaa mille. No sitten amiraali Lutz Feld se, mitä tässä kollega Putikofer kysyi, haluaisin hieman vielä palata siihen. Eli mitä me tarvitsemme, jos meidän pitää toimia yhdessä tällä alalla? Mitkä ovat ne kapasiteetit, resurssit, joita me tarvitsemme, joihin meidän pitää investoida? Kun ajatellaan varusteita, viestintävälineitä, ja se, että me saisimme rakennettua uuden kulttuurin tässä jakam, tiedon jakamisen vastuun alalla, jota otitte esille. Onko jotakin sellaista erityistä, johon meidän pitäisi merialalla investoida Euroopassa, joka olisi järkevämpää kuin se, että yksittäiset jäsenvaltiot toimivat yksinään ja se, että tehdään päällekkäistä työtä ja niin edelleen. Kiitoksia. Thank you, Anna. And, and final question. Niin, vielä viimeinen kysymys. Mainitsitte myös sen, että Yhdysvallat ei ole ratifioinut vielä tätä UNCLOS-sopimusta, mutta Yhdysvallat, aivan kuten Euroopakin, yhä enemmän globalisaation myötä tarvitsee tällaista yhteistä toimintatapaa ja on erittäin tärkeä, tämä on erittäin, UNCLOS on erittäin tärkeä väline, kun ajatellaan näitä sääntöjä, yhteisiä sääntöjä. Eli onko teidän mielestämme niin, että kun ajatellaan, että nämä uhat kehittyvät ja kuinka ne vaikuttavat tähän meriulottuvuuteen, oletteko sitä mieltä, että Yhdysvallat, aivan kuten muillakin alueilla, lopulta ymmärtää, kuinka tärkeä tämä sopimus UNCLOS on. It was more, than three minutes. No niin, se oli enemmän kuin kolme minuuttia, mutta teillä oli erityisoikeuksia näin esittelijänä. Sitten eh, seuraavaksi olen kolme minuuttia. No herrat, mukava nähdä teille täällä ja on tilaisuus esittää kysymyksiä. Teillä on kaksi lyhyttä konkreettista kysymystä. Yksi on eh, liittyy näihin ensimmäisiin kansallisiin lainsäädäntötilanteisiin – koska nyt puhutaan yhä enemmän suurista siviilipalveluista, esimerkiksi turvallisuusasioissa. Ja tämä on johtanut siihen, että tietyssä mitassa turvallisuuden tunne on lisännyt, mutta silloin nousee esiin operatiivisia kysymyksiä, oikeudellisia kysymyksiä niin kuin turvallisuusorganisaation yhteistyöstä. Ja ajatellaan siviilialusten turvallisuustilannetta, jossa on siviiliturvallisuushenkilöstöä, joilla on, täytyy olla tietenkin tietty oikeudellinen legitimiteetti. Minun kysymykseni onkin, että mitkä ovat käytännön kokemukset tästä, onko siinä turvallisuuden aste noussut tämän myötä, ja sitten toisekseen tämä on viestintäkysymys, ja myös so- operatiivisten välineiden sopimuskysymys, mitkä ovat käytännön kokemuksia, ja mikä on, kun tarkastellaan tätä noin kokonaisuutena. Ja sitten toinen Monet näistä tehtävistä eivät ole pelkästään turvallisuustehtäviä, vaan näihin liittyy myös muita kysymyksiä, kuten esimerkiksi kalakantojen ja turvaaminen. Ja tässäkin varmasti tullut kysymyksiä, miten, miten nämä kolmansien maiden kala-alueet hyvä, hyväksy, hyväksytään tämän, johtanut, osoittain tämä tilanne johtanut merirosvoukseen. Onko tällä operatiivista merkitystä ja näettekö te mahdollisuuksia äh, tämän tyyppistä asioiden hoitamiseen? Kiitoksia. No, nyt haasteena on se, että, että saadaan vastaus kuudessa, seitsemässä minuutissa. Ku, siis kukin puhuja voi puhua kuudesta seitsemän minuuttia. Ja totta kai ei, te voitte valita, että mihin kysymyksiin kulloinkin vastaatte. Käytännön tietoa, käytännön tietoa. Jos te haluatte käyttää muita tiet, kieliä kuin englanti, niin, niin kyllä täällä löytyy Saksa ja Portugaliakin. Olkaa hyvä. Herra Griffiths aloittaa. I'll try and keep this brief. So... Pyrin puhumaan ihan lyhyesti. Olette aivan oikeassa, kun puhutte tästä Mustanmeren tilanteesta. Se on äärimmäisen kiinnostavaa erityisesti minulle, kun ajatellaan Turkin omistajuutta näissä öljylaitoksissa ja näillä erilaisilla alueilla. Georgiassa esimerkiksi niitähän käytettiin pyrkimyksissä viedä öljyä Libyaan silloin, kun Gaddafi piti vielä saada pois jaloista, mutta sitten oli olemassa tämä embargo, joka oli kiinnostava, oli kiinnostavan tilanteen mutta en tiedä nyt näistä Venäjän sotalaivastojen tilanteesta, mutta kun ajatellaan mitä Libanonin rannikollakin tapahtui. Tämä on hyvin kiinnostava seurata sitten näistä uhista, joista Anna kysyi, niin on erittäin vaikeaa ja vaarallistakin jopa lähteä spekuloimaan näistä asioista, mutta mitä voidaan sanoa on se, että kun ajatellaan näitä öljyasioita, on olemassa tietty riski, huolimatta siitä hyvästä työstä, jota on turvallisuuden osalta tehty näissä offshore-porauspaikoissa, mutta tämä ei ole kuitenkaan vielä koordinoitua vastausta, joita rannikkovartiosta tai laivasta toteuttaisivat. Ja tämä valitettavasti aina vain nähdään öljyalalla, että on olemassa toimijoita, ei kaikki, mutta joitakin toimijoita, jotka pyrkivät vähentämään kustannuksia ja sitten vetämään mutkia suoriksi. Ja tämä on todellakin uhka, kun ajatellaan, mitä eurooppalaisille liiketoiminnalle ja veren, veronmaksajille koituu rahollisia menetyksiä huolimatta muista vaaroista. No sitten terrorismista. Jälleen kerran on erittäin vaikea ennustaa seuraavaa katastrofia. Me varmasti aina sanomme, että emme nähneet katastrofin tapahtuvan, kun niin tapahtuu, mutta on kuitenkin selvä. Minun täytyy sanoa, että niin, jos olisi siis enemmän terroristeja ja olisivat fiksumpia, niin varmasti pystyisivät merialalla toimimaan, koska se on se ala, jolla on paljon heikkouksia. Mutta se, mitä voin sanoa, että todellinen riski meidän tiedon perusteella, tämä on uskottava minun mielestäni, on se, että on olisi yritys eh, pohjois eh, eurooppalaisesta merivaltiosta, joka säännöllisesti vie aseita ja ammuksia hyvin herkille alueille – ja olisi, on sitten varomaton näiden laivaston hallinnon, hallinnoinnin jälkeen ja jotkut sitten, tässä on sitten muita tekijöitä mukana, merirosvoutta ja on sellaisia ohjuksia, joilla voidaan ampua alas lentokoneita. Eli sellainen, sellaiset lähetykset, jotka piti viedä Vietnamiin, tämä yritys, yrityksellä niiden, niillä on, ne on toiminut äärimmäisen va- epä tai huolimattomasti, ja siihen liittyy tällaisia kategoria kakkostapauksia. On olemassa Euroopan rannikoilla sellaisia tapauksia, joissa tällaisen laivaston aluksilla on ollut vahinkoja, tapahtunut onnettomuuksia. Ja sitten nämä toimijat edelleenkin toimivat ja ne ovat päässeet ikään kuin näistä raoista läpi. Ja tämä meriala on sellainen ala, jota ei valvota samalla tavalla kuin maalla toimivia aloja. Ja sitten viimeinen esimerkki vielä tästä. 2012 vuonna helmikuussa 2012, sen jälkeen kun Syyrian konflikti oli jo alkanut, Naton integroitu tai sanotaan tällaisia, tällaiseksi epäiltyjen alusten luetteloksi koko me, Välimeren alueella, joka, siis tämä luettelo tulee amerikkalaisista lähteistä ja sitten se jaetaan Natolle ja muille toimijoille. Siinä yksi, tarvitaan vain yksi epäilty laiva, laiva joka toimitti tai Venäjän alla kulkeva laiva, joka toimitti aseita muualle, ja tämä laiva ei ollut luettelossa, joten niin, tämä on vain esimerkki, joka ilmaisee, mikä tilanne on. Eli meidän pitää valvoa tätä merialaa myös samalla tavalla kuin maa- ja ilma-aloja valvitaan. Tässä on heikkous tällä alalla, merialalla. Thank you very much, doctor. Kiitoksia, tohtori Pitta. Thank you. Yeah. Uh, well, uh... Kiitos. No, miten me voimme tehdä käytännön tasolla? mitä voidaan tehdä. Uskoakseni on paljonkin eteenpäin menoa, mikä on mahdollista. Vuodesta 2003 lähtien Euroopan turvallisuusstrategia siinä vähän ohimennen puhuttiin vuonna 2003 näistä merellisistä turvallisuudesta. Tänä päivänä näyttää siltä, että, että tilanne on kehittynyt paljon nopeammin kuin mitä tuolloin ajateltiin merellisestä turvallisuudesta – ja sitten jos tarkastellaan Kainian lahtea, niin huomataan, että kun ne tilanne vuonna 2003 ja nyt eivät liity millään tavalla toisiinsa. E, Siinäkin on kysymys, että siellä alueella on paljon merirosvoutta ja poliittinen kehitys antaa ymmärtää, että terrorismi on seuraava uhka, joka on tulossa tuolta alueelta. Niinpä kun tiedämme, mikä Euroopan ja tuon alueen kuinka haavoittuvaisia nämä rajat ovat, niin tiedämme, sieltä tulee kuitenkin paljon fossiilista polttoainetta Eurooppaan, niin tätä taustaa vasten ymmärtää, että tässä suhteessa täytyy tehdä paljon enemmän. Olen minä haluaisin nyt jatkaa portugaliksi ja vastata kysymykseen olisiko tarpeellista luoda tämmöinen eurooppalainen rannikkovalvonta, rannikkovartiostojärjestelmä? Se on äärimmäisen monimutkainen kysymys, koska jäsenvaltiolla on erilaiset käytänteet ja kulttuurit, kun puhutaan niiden meriturvallisuus voimista. Ne ovat hyvin toisistaan poikkeavia. On olemassa tietysti sota-laivastomalli, jossa ei huomioida rannikkovalvontaa tai vartiostotoimintaa joissakin jäsenvaltioissa. Näin on. Ainakin Ranskaa ja Portugalia tässä ajattelen. Meillä on ihan siviilitoimintaan perustuva rannikkovartiostojärjestelmä. Alankomaissakin on olemassa malli, joka on näiden kahden väliltä, jotka tässä äsken mainitsin. Tämän lisäksi on myös maita, joista löytyy hyvin paljon meriturvallisuus, meriturvallisuutta valvovia virastoja ja niiden toiminnan koordinointi on joskus vähän vaikeaa. Eli kaiken kaikkiaan koko tämä pakka on esittäyty aika vaikeana. Muistan, kun vihreästä kirjasta järjestettiin julkinen kuuleminen EUn integroidusta meripolitiikasta. Kaikki jäsenvaltiot tuolloin, jäsenvaltiot, joilla oli rannikkoa, yhtä luku, poikkeusta lukuun ottamatta, vastustivat yhteistä eurooppalaista rannikkovartiosta valvontajärjestelmää. E um Haluttiin taata järjestelmän yhtenäisyys, sellainen, joka on jo olemassa tänä päivänä mm, tietysti löytyy suunnattoman paljon paranneltavaa. me esimerkiksi vaikka NATO. Eihän se ole mikään yksi yhtenäinen armeija. Natossa on useita joukkueita, siellä vaihdetaan paljon tietoja, henkilö, henkilöstöä vaihdetaan, on interaktiivista toimintaa eri jäsenvaltioiden välillä Naton sisällä. Ja näin ollen asioiden oli mahdollista edetä ja kehittyä, mutta ei voida hyväksyä vain tämmöistä interoperatiivisuutta, joka on olemassa tänä päivänä Euroopassa, Euroopassa EUn jäsenvaltioiden kesken. Viimeisen, viimeisen kysymyksen vastaan englanniksi. No, um, in the end of the 90s, uh... Vielä 90-luvulla merikuljetus, fossiilisten polttoaineiden merikuljetus sitä, se oli lähes tabu sitten näiden 80-luvun havereiden jälkeen Euroopassa oli yleinen mielipide, jossa protestoitiin sitä vastaan, että energialähteitä kuljetetaan meritse. Silloin päätettiin ainoastaan tankkerit, jos on kaksoispohjaiset tankkerit, voivat kuljettaa näitä aineita Euroopan unionin vesillä. Ja kiinnostavaa oli se, että se oli vuonna 2000, nyt 2009 paljon ennen määräaikaa. Teollisuuden edut osoittivat, että kaikki tankkerit, jotka kuljettavat öljyä, olivat kaksois, kaksirunkoisia. Ja tilanne on siis parantanut huomattavasti aikaisemmista ajoista. Ja siksi tänä päivänä tilanne oikeastaan tuo päinvastoin. Muistan, että silloin kun komissaari Peebles oli energiakomissaari, että hän aina sanoi jäsenvaltioille, että meidän täytyy saada enemmän, enemmän tällaisia terminaaleja sitten viisi vuotta, niitä oli 20, siis nesteytetty maakaasun terminaaleja, niitä oli 20. Se on geopoliittisesti myös aika merkittävä asia, koska riippuvaisuus on näistä putkistosoista on liian suuri. Meidän pitää monialaistaa kuljetusreittejä Eurooppaan. Sitä, ja silloin tarvitaan myös enemmän näitä Tämä merkitsee myös to- toimitusvarmuuden lisääntymistä. Ja maakaasu on myös öljyntyypiin, on myös spotmarkkinoilla. Ja sitten äh, hinta riippuu siitä, mistä ostetaan. Sitä joustavuus on oikeastaan energiantoimitusten keskiössä, ei pelkästään turvallisuussyistä, vaan myös taloudellisista syistä. Ja tässä suhteessa Euroopan pitäisi myös pohtia uudelleen koko politiikkaansa energian osalta ja toimitusten osalta, jotta voidaan välttää tällaiset tapahtumat, jotka oli viime vuosina – jolloin energiatoimitukset vähenivät Itä- ja Keski-Euroopasta erityisesti. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten amiraali Feltti. mich nochmal. Pyydän anteeksi vielä. Ainakaan aluksi yritän puhua hitaammin. Yritänpä myös vastata niihin kysymyksiin, joista, joihin uskon pystyväni antamaan vastauksen. Aloittaisin vielä kerran sillä, että, että jatkaisin niistä kommenteista, jotka koskivat sitä, mitä meillä tänään oikeastaan on. Ja tältä kannalta voidaan sitten johtaa, että mitä tarvitaan, mitä resursseja ja kykyjä tarvitaan. Uskon, että Euroopan e, e, merenkululla on paljon e, mahdollisuuksia ja resursseja, ja kun ajatellaan niitä uhkatekijöitä ja riskejä ja niiden hoitamista, meillä on kyllä resurssit ja puutteita on siinä, ja olen samaa mieltä teidän kanssanne tästä pooling and sharing-osastosta, ja se kuulostaa hyvältä, ja sitten siis siitä puhutaan aina, mutta loppuviimeksi pooling and sharing on, merkitsee sitä, että jos se tehdään mielekkäästi, ja jos se kuuluisi merelliseen turvallisuuteen, se tarkoittaa sitä, että ne maat, jotka tähän päätyvät, antavat osan suvereniteetistään EUlle, joutuvat sen tekemään. Ja tämä, ja tämä ratka- silloin täytyy päättää, että kuka, sitten, kuka on se auktoriteetti, joka sitten siirtää tämän kansallisen suvereniteetin osan EUlle. Ja ilman tätä vastausta, ilman tätä sitoutumista, pooling ja sharing, se jää tavallaan tällaista apurakennelmaksi. Ja usein siitä vaan pidetään äh, poliitikkojen silmissä sellaisena, jolla voidaan säästää rahaa. Ja tällaista virhettä ei pitäisi tehdä. Toinen osa, toinen osa josta uskon, että se on perusta ja pohja äh, tiiviimmälle yhteistyölle kolmella asialla turvallisuus äh, kysymyksissä ja, ja puolustuskysymyksissä, niin tämä, tähän kuuluu tämä tiedonvaihto. Ja kun ajatellaan sitä, että, että kansallisissakin instituutioissa, jäsenvaltioissa, mutta myös komissiossa on suurta pidättyväisyyttä e, e, tiedon jakamisessa ja toistensa informoimisesta, e, ja sielläkin vaan oikeastaan rakennetaan esteitä itse asiassa enemmän siviilipuolella kuin sotilaspuolella – joissa me on tottuneet siihen, jossa yhteistyötä löytyy. Tässä on siviilipuolella puutteita ja se täytyy ratkaista. Ja minusta tämä ajatus komissiossa, että meillä on se yhteinen tällainen tiedustelutila, joka on hyvä konsepti, hyvä ajatus, ja voisin vain suositella sitä, että me myös poliittisesti, saisi poliittisella tasolla enemmän tukea ja päästäisiin tästä näkymättömyydestä eroon. Toinen kommentti liittyy, te kysyitte Venäjän aikomuksista. Venäjän federaatio on päättänyt, että sillä olisi jatkuva merellinen osallist- läsnäolo Välimerellä, riippumatta siitä kysymyksestä, minkä, missä satamassa, mutta tämä laivasto on olemassa. Se on jo käytössä ja se on edelleenkin olemassa, jatkaa olemassaoloa minun tietojeni mukaan tämän alku sille, että saadaan myös Atlantille ja Intian valtamerelle tällainen vastavallinen laivasto, laivaston läsnäolo. Siis suuntaus on selvä ja siinä mielessä voin vastata tähän kysymykseen. Tämä tietenkin liittyy myös meidän naapuruutoimme. Mutta tietenkin tämä voidaan ohjata järkevästikin. Palautu mieliin vielä sen, että Venäjän federaatio on ollut mukana myös Naton operaatioissa tietyn. No miksi se ei ehkä se voisi aktivoitua myös välimerellä toiminnallaan ehkäpä, miksei Venäjän federaatiota kutsuta yhteisiin harjoituksiin mukaan. Minusta tällainen tie on sellainen, että, että tässä voidaan heti kättelyssä välttää jännitteitä, kun meillä on kuitenkin yhteisiä tavoitteita. Voidaan kysyä myös, että miksi Tämä Atalantan operaation hyvä esimerkki ei käytetä siihen, että EU voisi poliittisesti päättää, että se voisi tietyssä vaiheessa johtaa Unifilin operaatioita Libanonissa esimerkiksi. No miksi, miksi sitä ei tehdä? Meillä on kaikki välineet siihen ja keinot, ja kyllä jäsenvaltioita löytyy, jotka ovat sitten ovat tässä käytettävissä tässä meillä on aika paljon sellaisia, joita voidaan tänä päivänä jo tehdä, joihin löytyy kykykin Euroopan unionissa. Mitä taas tulee näiden kykyjen toteuttamiseen, niin siinä on edelleenkin jäsenvaltiot, jotka oikein toteavat, että niiden rahavaarit, rahavarat ovat rajallisia esimerkiksi lentokoneiden ja, ja alusten käyttöön ottamiseen. Ja tämä voitaisiin sitten hoitaa, tai tämä kysymys täytyy ratkaista kahdenkeskisissä ja monenkeskisissä keskusteluissa – tilanne on nyt tuolla alueella, että sodan todennäköisyys tuolla merialueella on 60 prosenttinen. Se on hälyttävä tilanne. Viime, viime viikolla olin mukana erässä keskustelussa, jossa Kiinan edustaja hyvin selkeä ja oikeastaan aika kovaa puhui Japanista – koska siellä on konflikti päällä, mutta silloin puhuttiin myös siitä, miksi Euroopan unioni ei poliittisella aloitteellaan ja suurella kokemuksella, jolla voidaan näitä tilanteiden eskaloitumista ratkaista, niin miksei EU tätä tästä, mutta YK lisäksi mikään muu ei tehnyt, että miksei EU lähde poliittisesti toimimaan ja tarjoa itseään puolueettomaksi välittäjäksi tähän konfliktiin meitä lähellä olevien valtioiden välillä. Kiinakin on lähellä meitä. Meillä on intressi siihen, että tämä konflikti ei eskaloida Meillä on kuitenkin hyviä kokemuksia, meillä on hyviä mahdollisuuksia, joilla voidaan sitten estää tämän tilanteen eskaloituminen. Ja tähän voitaisiin käyttää EUn poliittista tahtoa. Haluaisin vastata konkreettisesti turvallisuuspalveluihin, turvallisuusyksiköihin aluksilla, kyllä. Ja niin siitä lähtien, kun yksityisturvallisuusyritykset ovat toimineet kauppa-aluksilla Intian valtamerellä, niin eivät hyökkäysten lukumäärä ole vähentynyt, mutta niitä on pystytty torjumaan menestyksellisemmin. Ja se on se hyvä uutinen. Sanon kuitenkin teille, että tämä minun henkilökohtainen arvio, niin muistakaa se, minusta tämä ratkaisu on vain toiseksi paras korkeintaan. Minusta, minä en paljon perusta siitä, että että valtiollinen, valtiolliset monopolit vaan ulkoistetaan turvallisuusyrityksille, varsinkin jos aseita kuljetetaan. Tämä ei ole minusta hyvä. En, ja tiedän, että monet varustamot, myös saksalaiset varustamot, kapteenit ovat sanoneet, että, että otamme mieluummin poliisin tai, tai sotilaita alukselle. Kaikkea voidaan hoitaa. Silloin meillä on selkeä tilanne. Koska yksi asia on selvä, jos, jos yksityinen turvallisuusyritys jos, joka ampuu jonkun, niin, niin kapteeni vastaa, eikä tämä yritys. Ja kapteeni on vastuussa, eikä yritys. Silloin kauppa-alusten kapteenit tietenkin haluavat vähentää riskejä, mutta se ei ole paras mahdollinen ratkaisu. Ja sitten aivan lopuksi toteaisin tästä kansainvälisestä merioikeudesta, YK on yleissopimuksesta. Tämä merioikeus on syntynyt prosessissa, silloin, kun oli tämä asymmetrinen uhka, joka jolloin tällaista asymmetristä uhkaa ei ollut olemassa. Ja siksi tämä oikea laki ei ole pystynyt, hoita, ei ole pystynyt suhtautumaan tähän asymmetrisiin uhkatekijöihin terrorismin mukaan lukien koska sitä ei ollut näkyvissä silloin, kun se laadittiin. Siis kaksi tärkeää asiaa tärkeää. Ensinnäkin se, että jatketaan kehitystyötä ja EU täytyy olla sen tiiviisti mukana ja silloin tällainen merellinen strategia olisi erittäin hyvä lähtökohta tälle. Ja, ja sitten toinen tekijä on, epäilen suuresti, että, että Brasilia ja Intia ja Kiina sitten haluaisivat olla etäällä tästä prosessista – tämä on kuitenkin, niillä on kuitenkin selkeä oikeus, että ne haluavat osallistua kansainvälisen merioikeuden jatkokehitykseen ehkä enemmän tulevaisuudessa kuin tähän mennessä. Eikä se ole suinkaan mikään haitta, se, se, olisi, se oli suuri etu ja ne pitäisi sisällyttää alusta pitää tähän prosessiin mukaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kaikille teille. Tietysti me jatkamme keskusteluamme Mm, YTPPn merellisestä ulottuvuudesta ja tästä Gomisin mietinnön käsittelyä jatkamme myöskin. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.